sen hedelmänä syntyy sellainen talousarvio, jota voimme sitten lähteä vuonna 2011 soveltamaan. Kiitos. Thank you all. Kiitos kaikille. Nyt tämän asian käsittely on päättynyt. No niin, hyvät kollegat, nyt on vuorossa kyselytuntikysymykset komissioille. Pyydän etukäteen anteeksi, että olemme myöhässä, mutta meidän täytyy lopettaa tämä osio kello 20.30. Nyt otetaan prioriteettikysymykset, joilla aloitamme herra Paleskisin kysymyksellä. Ja sitten Aylward, me olemme Guinness. Ja sitten äh, kysymykset herra Andorille, Pivalsille ja Helgaadille. Ainakin, ehkäpä vain yksi kullekin. Olen pahoillani tästä. Ensimmäinen kysymys heti kun kysyjä on valmis. Mm. Se on kysymys numero 16. Äh, sillä oli pyteydessä puheenvuoro. Point of order is, Mr. Chairman, that question time. Tämä... Kyselytunnin on tarkoitus alkaa kello 19. Näillä näkymin emme pääse minun kysymykseni kehitysasioista vastaavalle komission jäsenelle. Se saattaa onnistua. Silloin kun minä tulin puhemiehen paikalle, me olimme tunnin myöhässä. Nyt olen puoli, vuotta, puoli <laughs> tuntia myöhässä. Yritän, yritän kuitenkin tota, kiirehtiä tätä teidän kysymyksen numero kaksi. Rade Gucht, vastaatte kysymykseen numero 16, olkaa hyvä. Mr. Pelakis question. Yeah, number six. Niin, herra Paletskin kysymys numero 16. Komissaari, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitos. Herra puhemies, tämäkin kysymys, joka olisi kuulunut komission jäsen Oettingerille, ja hänen vastauksensa on seuraava. Että tämä julkinen kuuleminen, joka on julkaistu web, web-sivuilla 2010 keväällä. Me saimme 510 vastausta ja sen lisäksi monet osallistujat ja osapuolet osallistuivat julkiseen kuulemiseen raporttien, sähköpostien ja muiden viestien avulla. Suuri enemmistö kansalaisista on kuitenkin sen puolella, että lähdetään parantamaan esimerkiksi turvallisuutta, kansallista päätöksentekoa ja niin edelleen. Tämä tullaan julkaisemaan tämä raportti komission sivuilla. Lainsäädäntöehdotus perustuu otsakkeeseen kolme Euratom-sopimuksesta, jossa on kysymys terveys- ja suojelukysymyksistä. Ja tarkoitteena on luoda yhteisön puitteet sille, että voidaan taata Äh, käytetyn ydinjätteen hyvä ja turvallinen käsittely kaikissa vaiheissa käytöstä ja pois käyttöön ottamisessa niin, että ei synny uhkaa tuleville sukupolville. On liian varhaista tällä hetkellä mennä sen pitemmälle, mutta ympäristövaatimukset tulevat olemaan kovia ja jäsenvaltioiden vastuulla on olla vastuussa tästä radiojätteisen aktiivin hallinnasta ja varastoinnista. No niin, Valitskis, 30 sekuntia lisäkysymyksenä. President, mm, ačiū <clears throat> už atsakymą, tačiau Kiitos ja puhemies. Kiitän tästä vastauksessanne, mutta se ei ole kovinkaan spesifi vastaus. Uskon, että teidän pitäisi nostaa näitä ympäristötason vaatimuksia tässä yhteydessä. Haluan kehittää kysymyksen ymmärtääkseni tästä asiasta. Tästä alaisesta vastaava komissaari ei ole paikalla tällä hetkellä, mutta haluaisin kysyä komission linjauksista näiden toimenpiteiden rahoituksesta onko meillä adekvaatit varat sen valmistamiseksi, että voidaan panna täytäntöön tällaiset asiat ympäristön hyväksi. Sitten ruvat tikkaa puoli minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Gestionarea deșeurilor... Puhemies. Raja radioaktiivisen jätteen käsittely ja varastointi on tehtävä erityisen varovaisesti ja kyse on yhteistyöstä eri tasojen välillä. Haluaisin kysyä komissiolta, mikä rooli tässä prosessissa olisi soviranomaisilla? Kiitoksia, herra de Hucht. On täällä herra Otikenin puolesta, mutta jos haluatte vastata näihin lisäkysymyksiin, niin olkaa hyvä. Uh, Voisin ainakin olla sanomatta kahta typerää juttua. Ensinnäkin lisäkysymys, joka esitti äh, arvoissa herra Paletkis. Rahoitus on nähdäkseni kansallinen asia, koska vastuu kuuluu tässä asiassa jäsenvaltioille. Äh, juridinen kehys on se, jonka Euroopan unioni aikoo luoda ei, mutta elottamus on kuitenkin, kyllä olettamus on se, että rahoitus kuuluu isävaltiolle, paitsi jos lainsäädäntöä budjettivallan käyttäjien toimesta sitten toisin päät, päätetään. Se paikallisviranomaiset, josta Rova edustaja puhui, se täytyy nähdä vallan jakona kyseisissä jäsenvaltioissa, jos äh, äh, tämä lupamenettely kuuluu paikallisviranomaisille tiettyyn mittaan – niin totta kai se on osa päätöksentekoprosessia, mutta se saa, saattaa olla niin, että jäsenvaltiossa tämä lupamenettely kuuluu rakennustoimista. keskusta hallintotasolla tämä on oikeastaan ainoa, mitä nähdään lainsäädäntötasolla, jota me tulemme pikapuolin teille ehdottamaan. Ja sitten herra De Hucht, kysymys 17, herra Aylward, kysymys 17. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Komissio ottaa lapsityövoima-asian hyvin vakavasti. Kesäkuussa ILO ilmaisi, että noin 200 miljoonaa lasta on työssä. Vaikkakin äh, aleneva trendi on rohkaisevaa, niin kuitenkin 200 miljoonaa liikaa, kun niiden pitäisi olla koulussa jo. Mutta on tärkeää ymmärtää, että, että vain 5 prosenttia näistä lapsista työ, työskentelee vientialoilla. Ilon äh, tietojen mukaan laaja enemmistö toimii, työskentelee maataloudessa tai kotitalouksissa ja EUlla eh, eh, e on kokonaisvaltainen eh, politiikka, jossa pyritään kitkemään tämän lapsityövoiman juur, syyt. Ja tämä projekti käynnistettiin ja komission on laatinut asiakirjan lapsityövoiman käytön vastustamisesta, jota sai tukea neuvostosta 14. kesäkuuta. Ja nämä molemmat asiakirjat löytyvät tästä politiikan lähestymistavasta ja sen tulevaisuuden kehityksestä ja nämä toimet yhdessä myötävaikuttavat tämän tavoitteen saavuttamiseen, että saataisiin pois vuoteen 2016 mennessä pahimmat lapsityövoiman muodot. Monet EU-yhtiö, EU-alueen yhtiöt, kuten PK-yritykset, haluavat kantaa sosiaalisen vastuun, vastuunsa ja he, sillä halutaan varmistaa, että niiden toimitusketjussa ei käytetä lapsityövoimaa. Komissio on tällä hetkellä tutkimassa tapoja, jolla voitaisiin paremmin integroitua ihmisoikeusasiat EUn yritysten, yritysvastuupolitiikkaan. Tämän lisäksi PK-yritykset voivat käyttää useitakin yksityisiä kestäviä vakuutusjärjestelmiä, jotka toimivat EUn alueella, joissa sitten selvitetään jossa esimerkiksi esitetään vaatimus, että työlapsityövoimia ei saa käyttää tuotannossa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin herra Award 30 minuuttia, 30 sekuntia, sitten herra Rybik 30 sekuntia. Kiitos puhemies. Lapsityövoimaaktivistit ovat kiinnittäneet huomiota tähän asiaan jo pitkään ja että tätä asiaa pitäisi käsitellä kokeilusvaltaisesti. Miten komissio on edistynyt tältä osin ja onko teillä mitään erityistä politiikkaa sen osalta, kuinka voitaisiin saada nämä työskentelevät lapset koulutuksen piiriin? Herra Ryvi. Herra komissaari. Komission jäsen, kysymykseni kuuluu siihen, että voitteko te VTO-neuvotteluissa käydä keskusteluita, käynnistää keskusteluita siitä, että otettaisiin tällaisia tavara laatumerkki, jonka saa sellaiset organisaatiot, jotka myyvät tuotteita, jotka on valmistettu ilman lapsityövoimaa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia komissio jäsen. With respect to the, uh, nämä lisäkysymykset Aylwardilta ensin. Voisin lisätä tähän, että kunnioitus ILOn sopimuksia vastaan toki muodostavat tärkeän osan EUn politiikkaa jota on yritetty sitten noudattaa sekä bilateraalisesti että suurilla sopimuksissa. Ja tässä äh, on äh, huomioitu esimerkiksi lapsityövoiman äh, ikärajat ja pahin käyttö. Meidän politiikkamme ei ole käyttää, poistaa näitä etumuisuusasemia, mutta näin voidaan tehdä, mutta ottaen huomioon tosiasia, että vain pieni vähemmistö lapsista työskentelee vientiyrityksissä, niin meidän pitäisi toimia ennaltaehkäisevästi ja saada tällaisia järjestelmiä maiden kanssa, kuten esimerkiksi Intian kanssa – jonka kautta me yritämme huolehtia näistä lapsista ja varmistaa, että he saavat koulutuksen. Ja sitten äh, tämä kysymys PK-yrityksistä, kyllä. Ne voi, nämä tällaiset äh, äh, projektit voivat vaikuttaa paljon, mutta kuten jo sanoin, niin äh, Monet PK-yritykset ovat valmiita osallistumaan näihin tällaisiin eh, laatumerkintäprojekteihin vapaaehtoisesti. Kiitoksia, komissaari. Sitten vuodessa kysymys numero 18, Ruvama Guinness. Heti kun olette valmiis, herra komissaari, niin vastaus voidaan antaa. Kiitos puhemies. 30. kesäkuuta annettiin tiedonanto, jossa painotetaan talouspolitiikan koordinaatiota kasvien ja työpaikkojen luomiseksi. Se liittyy toiseen tiedonantoon, joka tuli toukokuun 12. päivä, jossa puhuttiin talouspolitiikan koordinoinnin tohjostamisesta. Siinä ehdotettiin tehokkaampaa järjestelmää, jolla huolehditaan julkisen talouden tasapainottamisesta ja myös ex ante koordinaatiota talouspolitiikassa. Ja Äh, Euroopan tasolla. Tämä Pat äh, van Rompain äh, task force on keskittynyt asiaan niin ikään mediaan. Tämä on ollut kesäkuussa sai tukea Euroopan neuvostossa ja se rohkaisee meitä tekemään parempaa taloushallintoa hallintoa mahdollisimman pikaisesti. Komissio hyväksyi tästä asiasta säädösehdotuksen ja parlamenttiin ja neuvosto tukivat tarvittavan lainsäädännön tekemistä, jotta tämä toiminta saataisiin operatiiviselle tasolle mahdollisimman pikaisesti osana lainsäädäntöpakettia. Ehdotamme uutta työkalupakettia sanktioiksi, joka tukee kasvu, kasvua. Tässä puhutaan julkisen talouden säännöistä, ja, jotka ovat keskeisiä osia meidän ehdotuksessamme, ja se on tärkeä osa uskottavuuden luomiseksi. Kuten kesäkuun tiedonannosta todettiin, niin ensimmäisessä vaiheessa ehdotetaan uutta sanktiojärjestelmää 16 euroalueen jäsenmaiden kohta, joka perustuu 136 artiklaan perussopimuksessa ja siinä luodaan ikään kuin ensimmäiset suojaavat toimet ja toisekseen vielä korjaavat toimet tässä kasvojen vapaussopimuksen pohjalta. Tässä sanktiot tuntuvat olevan täydentäviä niiden lisäksi, jotka on jo, jotka sisältyvät kasvu- ja vakaussopimukseen, mutta ne puuttuvat peliin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa silloin, kun julkinen vaje on liian suuri. Ja kaikki 27 jäsenvaltiota tulevat kokemaan toisen vaiheen, jossa on mahdollisuus sitten jäädyttää tiettyjä tukitoimia EU-budjetista. Tämä koskee menoja, jotka liittyvät kohesiopolitiikkaan, yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja kalastusrahastoihin. Ja näin ollen tavoitteena on se, että budjettia käytetään ikään kuin lisätoimina, jolla luodaan kannustimia kasvu- ja vakaussopimuksen täytäntöönpanemiseen. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Sitten Guinness, Haakin. Mä käyn, mä Guinness, puoli minuuttia. Thank you, president. Kiitos puhemies, kiitos komissiolle laajasta vastauksessa. Minä luinkin nuo kaikki asiat jo tuosta tiedonannosta. Minulla oli spesifimpi kysymys, koska nyt kansalaiset ovat kuulleet näistä sanktiomahdollisuuksista, niin kuinka voidaan rangaista jäsenvaltioita ja niiden hallituksia ilman, että rangaistaan kansalaisia? Mielestäni tämä on kysymykseni ydin, jos halutaan nyt lopettaa se, että EU-budjetti tällä tavalla valuu näihin äh, jäsenvaltioihin. Kuka on siis vastuussa tästä asiasta, jos tämä asia pitäisi tänä iltana täällä parlamentissa täsmentää? Commissioner, I agree. Komission jäsen, olen samaa mieltä, että tarvitaan sääntöjä, kun on osa yhteistä valuuttaa, mutta vakaussopimus perustettiin hieman eri aikaan. Nyt me olemme tulleet tilanteeseen, kun oikeastaan markkinat ovat romahtuneet. Jotkut maat ovat parempia kuin toiset ja jotkut maat, kuten omani, ponnistelee vielä. Ja se, mitä minä kuulin tässä, nyt oikeastaan vaikuttaa siltä, että tässä on vain keppi eikä porkkanaa ollenkaan. Te puhutte kahdenlaisista sanktioista, mutta kuten McKinnes täällä sanoi, niin nämä tulisivat vaikuttamaan nimenomaan kansalaisiin. Enkä minä usko, että se olisi komissiolle oikea tie mennä eteenpäin silloin, kun jotkut eh, maat ovat vielä taloudellisen romahduksen eh, kuilun varrella. Kiitoksia sitten komissaari. Olen valmis puhemies, vaikka kello on jo paljon. No, tämä on hyvin tärkeä, mutta aika tekninenkin kysymys. Monivuotisten ohjelmien kohdalla eh, nämä budjettisitoumukset, ne, niiden jäädyttämistä eivät suoraan vaikuta maksumäärärahoihin, koska ne voidaan tehdä, yleensä siinä voidaan soveltaa, niitä voidaan soveltaa kahden vuoden aikana. Tämä saattaa vaikuttaa monivuotisiin ohjelmiin ja näin ollen jäsenvaltiossa voidaan ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimiin neuvoston ohjeiden pohjalta. Ja siinä puhutaan uudelleenbudjetoinnista heti, kun jäsenvaltio toteaa, että se vastaa neuvoston huutoon mutta nämä jäädyttämisen toteutus on silloin, jos jäsenmaa ei noudata neuvoston ohjeistusta. Ja sitten kesäkuun tiedonannossa uudet, uusi sanktiomekanismi sulkee pois sellaisen tilaisu, tilanteen, että, että EU-rahojen käyttö voisi johtaa rahojen leikka- leikkaamiseen viljelijöiltä ja kalastajilta. Ja kuitenkin sanktiomekanismin tulee, tulee varmistamaan se, että, että nämä vaatimukset toteutuvat. Kiitoksia näistä teidän täsmennyksistänne. Sitten on vuorossa äh, herra Ondorille esitettävät kysymykset, jos hän on valmis. Hän aloittaa sitten numerolla 19, uh, jonka kysymyksen sitten ihan äh, edustaja Blinkevich Kuten sanon aikaisemmin kollegat, meillä on kova kiire, me olemme myöhässä – tässä yritetään ottaa mahdollisimman monta kysymystä. Minä olisin kiitollinen, kiitollinen jos kaikki olisitte lyhyitä ja ytimekkeitä puheissa. Kysymys 19 on Andoro. Puhemies, arvoisat edustajat, viime vuosikymmenen on nähnyt monia muutoksia ja uudistuksia eläkejärjestelmissä ja tämä prosessi jatkuu useimmissa jäsenvaltioissa. Komissio tukee ja seuraa ja arvioi se, että miten nämä uudistukset vaikuttavat kansallisiin uudistuksiin avoimen koordinaation pohjalta ja siinä pyritään luomaan sellaisia järjestelmiä, jotka ovat kestäviä, nykyaikaisia, läpinäkyviä ja adekvaatteja. Me arvioimme eläkejärjestelmiä EU-ssa. Tämä sisältää myös yhteisen äh, eläkearvion politi- poliittisen komitean toimesta ja sosiaalikomitean toimesta yhteinen arvio eläkejärjestelmistä. Siinä, siinä katsotaan äh, eläkeuudistusten tuloksia ja sitä edistystä, joka on tapahtunut kriisin myötä ja näiden haasteiden edessä, kun työllisyys alenee, ikä, väestö ikääntyy ja kasvu heikkenee. Neuvosto hyväksyi väliaikaisraportin kesäkuussa ja loppuraportti tulee hyväksyttäväksi vuoden loppuvaiheessa. Komissio niin ikään on lähes yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa monissa asioissa, jotka liittyvät eläkejärjestelmiin ja niiden uudistuksiin. Esimerkiksi vuosittaiset raportoinnit ja vertaisarviot kartoittavat tilannetta eri jäsenvaltioissa. Ja edistyksen mittaaminen eläkejärjestelmissä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot yhdessä komissiossa ovat kehittäneet indikaattoreita sosiaalisen suojelun komiteassa ja näitäkin käytetään eh, Euro 2020 paketissa, jossa arvioidaan sosiaalisen suojelun tilannetta ja eläkejärjestelmien tilannetta. Eläkeuudistukset eh, täytyy, niiden täytyy perustua ratkaisuihin, jotka eh, ovat adekvaatteja, kestäviä ja jotka eivät toteudu ikääntyneiden kustannuksella politiikan suuntaviivoissa viime syyskuussa puheenjohtaja Varosa totesi, että meidän täytyy varmistaa, että eläkkeet tekevät sen työn, joka sille kuuluu, että annetaan maksimi, maksimaalista tukea nykyisille tuleville eläkeläisille mukaan lukien haavoittuvat ryhmät. Adekvaatit eläkkeet tarkoittavat sitä, että ikääntyneet eivät joudu köyhyys, köyhyyden ohaksi, vaan että ne voivat säilyttää, he voivat säilyttää elintasonsa kohtuullisella tasolla eläköitymisen jälkeen. Nykyisessä eläkejärjestelmän tilanteessa ja niissä ongelmissa, joita me olemme kohdanneet, kuten korkeat verot, ja korkeat eläkemaksut tai alhaiset eläkeedut, jäsenvaltioiden täytyy pohtia sitä, että useammat ihmiset ovat pitempään töissä jolla voitaisiin varmistaa eläkejärjestelmien kestävä rahoitus. Komissio on aina painottanut sitä, että eläkeuudistus on ehdottoman tärkeää, mutta se, se ei riitä. Työ, työntekijöiden täytyy saada mahdollisuus työskennellä pitempään ja, ja kauemmin jotta pystyttäisiin saamaan riittävät eläkeetuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että työmarkkinoilla ei saa syrjiä ikääntyneitä, meidän täytyy avata työmarkkinat ikääntyneille, meidän täytyy antaa koulutusta ja lisää koulutuksen päivittämistä, niin niin, että he pystyvät sopeutumaan uusiin työskentelyolosuhteisiin eri elämänsä vaiheessa, ja jolle voitaisiin varmistaa, että, että työntekijöiden ter- terveys- ja työsuojelutilannetta parannetaan. Tässä on paljon vielä tehtävää. 2020 tarjoaa pohjan tällaiselle uudistukselle. Toivon, että jäsenvaltiot asettavat tavoitteensa korkealle ensimmäisessä kansallisessa ohjelmissaan. Ja nykyinen Euroopan eläkekehys siksi sanotaan kaiken politiikan koordinaatiosta sääntelyyn ja siinä täytyy myös varautua väestörakenteen muutoksiin ja historian opetuksiin kansallisissa eläkejärjestelmissä. Eh, ilman eläkejärjestelmää eh, vihreitä kirjaa, joka julistettiin kesä, heinäkuussa, eh, komissio on käynnistänyt keskustelun siitä, millä tavalla nämä eläkejärjestelmä pitäisi kehittää Euroopassa, jotta voitaisiin varmistaa, että eläkkeemme ovat adekvaatteja, kestäviä ja turvallisia. Vihreä kirja ei ota esille sitä seikkaa, että ei kiistä sitä, että tämä on kuitenkin pääasiassa jäsenvaltion vastuulla pikemminkin siinä pyritään luomaan keskustelua siitä, mitä lisäarvoa EU voi antaa eläkejärjestelmille. Näyttää, siinä selvitetään, millä tavalla EU voi tukea näiden, tämän politiikan rakentamista, josta eläkkeet pysyisivät adekvaatteina. Tämä on kuitenkin, tässä on kuitenkin eurooppalaisesta eläkekehyksestä vihreä kirja sisältää kaikki eläkejärjestelmistä kiinnostuneet, ei pelkästään jäsenvaltiot, vaan myös työmarkkinajärjestöt, jotka ovat keskeisessä asemassa tietyissä eläkejärjestelmissä. Ja totta kai myös Euroopan parlamentti on mukana tässä toiminnassa. Tämä varmistaa sen, että mitkä tahansa toimenpiteet, joita ehdotetaan, se, ne perustuvat näyttöön, että ne ovat suhteellisia ja ne, että niissä kunnioitetaan läheisyysperiaatetta. Kiitos. No, otetaanpa edustaja Blinkevichiutta ei sen kummempaa, koska tässä tuli jo komissaarin viisi minuutin vastaus. Lisäkysymys Blitzivuutta. E, niin, e, tämä oli pitkä vastaus, mutta se mitä minä oikeastaan olisin teiltä halunnut kuulla oli, mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy ikääntyneiden ihmisten työllistämiseksi, koska vihreä kirjasta te täällä puhutte vai, ma, siinä mainitaan, että on välttämätöntä siirtää eteenpäin eläkeikää, kun katsotaan, mikä on demografinen tilanne Euroopassa. No millä tavalla tämä tulee nyt sitten vaikuttamaan jäkkäisiin, koska eläkkeiden siirtäminen eteenpäin tulee olemaan hankalaa? Uh, Commissioner, you have the floor. Kiitoksia. Komissaari, olkaa hyvä. Vähän lyhyesti. No yksi Tärkein seurantatoimi on tässä tämä vihreä kirja. Me, me myös vuonna 2012 keskittymme Euroopan tasolla näihin asioihin. Tämä valmistelut ovat, ovat tavallaan putkessa ja tiettyä lisää työtä tullaan tekemään väestörakenteen osalta. Ja tämä aktiivisen ikääntymisen vuosi on yksi keskeinen seikka tässä vuonna 2012. Ja meidän täytyy myös selvittää, mitä täytyy tehdä, jotta voitaisiin kehittää elinikäistä oppimista pitemmälle ja myös terveyden säilyttämistä pitempään. Nämä kaikki ovat sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tämän asian eteenpäin viimeiseen. Kiitoksia. Seuraava kysymys on Papa Nikolaulta numero 20. Ja olen sanonut, että otamme vain 20 kysymystä, ja jos herra Crowley voisi esittää sitten lisää lisäkysymyksen tähän, tähän kysymykseen numero 20. Komissari vastannee herra Papanikolaon kysymykseen, joka koskee uusien työmarkkinasuhteiden vaikutuksia nuorisoon. Ja siitä voitte valmistautua myös herra Crowlin kysymykseen nuorisoon pitkäaikaistyöttömyydestä. Puhemies, Kreikan ja komission, EKPn ja F IFMIin. IMFn äh, allekirjoittava yhteisymmärrysmuistio on todennut, että tiettyjen riskiryhmien, kuten nuorten ja pitkäaikaistyöttömien asemaa pitäisi kohentaa. Äh, ja äh, tietysti ne ryhmät ovat suurimmassa vaarassa syrjäytyä myöskin. Nuoret yleensä saavat minimipalkkoja myöskin Belgiassa, Tsekin tasavallassa, Ranskassa, Irlannissa, Maltalla, Slovakiassa, Portugalissa ja myöskin Isossa Britanniassa muun muassa. Ja keskeisin argumentti minimipalkan käytölle on se, että voidaan vähentää köyhyyttä, korkeat eh, minimipalkat voivat kuitenkin kasvattaa työvoimakustannuksia ja voivat sitten estää nuorten pääsyn työmarkkinoille ja siis johtaa suurempaan työttömyyteen. Hyvin korkea työttömyys eh, nuorten keskuudessa Kreikassa johtaa vastuu vaikeuksista päästä työmarkkinoille. Ja kansalliset luvut, työttömyysluvut 15-29-vuotiaiden keskuudessa olivat 38 prosenttia ja sitä voidaan verrata 19 prosenttia, joka on eu keskiarvo. Ja tätä kaavalla vielä nousevaksi luvuksi. Pitkän aikavälin, äh, pitkäaikaistyöttömyysluvut ovat myöskin hyvin korkeita. Tämä osoittaa, että pitkäaikaistyöttömät on saatava takaisin työmarkkinoille. Tässä yhteisymmärrysmuistiossa äh, todella otetaan huomioon tämä kriittinen tilanne ja äh, minimi palkat äh, on kaavaltu käyttöön nominaalisesti, nimellisesti siis kolmen vuoden ajaksi, jotta päästäisiin siihen, että pitkäaikaistyöttömät ja nuoret pääsisivät työmarkkinoille hyvät äh, työolosuhteet ja työn laatu tietysti ovat tärkeitä seikkoja ja juuri nämä äskettäin keskustelussa olleet äh, suuntaviivat ja myöskin ja Euroopan 2020 strategia ovat asioita huomioon. Ja komissio jatkuvasti pyrkii työmarkkinoiden segmentointia seuraamaan ja ottamaan huomioon erityisesti sen, että haavoittuvammat ryhmät saavat äh, erityistä tukea ja että sosiaalinen kohesio toteutuu. Ja tätä myöskin EU-rahastoilla ja äh, e- Euroopan sosiaalisen rahastolla pyritään tukemaan. Ja me todella olemme rahoittaneet useita työmarkkinoita edistäviä äh, toimenpiteitä, jotta haavoittuvat äh, ryhmät otettaisiin huomioon. Ja tämä useiden toimenpiteiden kautta, kun esimerkiksi vaikkapa henkilökohtaisten palveluiden kautta, äh, työmarkkinoille vasta tulleiden kokemusohjelmien kautta sekä myöskin äh, koulutuksen, jatkokoulutuksen ja niin poispäin kautta tuossa yhteisymmärrysmuistossa myöskin todetaan, että on tarpeen ähm, parantaa myöskin rakenne rahastovaroja äh, ja kohesiorahaston varoja niiden parempaa käyttöä. Half a minute each. Kiitoksia. Puoli minuuttia kullekin. Papa Nikolao ja Crowley, sitten äh, kaksi minuuttia komissaarin vastausta varten. Valitettavasti näitä täytyy toimia. Papa Nikolao. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Niin, kiitokset komission jäsen teidän vastauksestanne, mutta en tiedä nyt äh, onko se mitä tässä muistiossa sanotaan Onko se tässä nyt, onko se komission kanta vai, vai Kreikan hallituksen kanta? Vai onko tämä nyt ihan mielikuvitusta? Vuoteen 2012 asti nimenomaan ne, jotka ovat 21-25-vuotiaita, joutuvat heikompaan tilanteeseen. Mehän haluamme, jos me haluamme edustaa näitä ajatuksia Euroopan tasolla, niin täytyy kysyä, tehdäänkö muissakin maissa näin? Uh, Kiitoksia puhemies komissiolle. Nyt kun nämä uudet haasteet ovat edessä erityisesti nuorten kohdalla päästä ja koulutukseen pääsyyn, tässä tarvitaan uusia kohdennettuja aloitteita, joita löydettäisiin uusia tapoja. Yksi asia, jota en näe komission ehdotuksessa, on se, että käytettäisiin internettiä ja sosiaalista mediaa, jolla saataisiin ihmisiä hakemaan koulutuspaikkoja. Onko mitään uusia aloitteita tulossa äh, komissiolta tässä katsannossa? Komissaari, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mikrofoni. anteeksi. Haluaisin viitata aamun äh, puheenjohtajan, puheenjohtajamme äh, puheeseen, jossa hän puhui äh, tulevista suuntaviivoista ja liikkuvuudesta esimerkiksi Euroopan unionissa, jota tullaan vahvistamaan nimenomaan nuorten edistämiseksi. Meillä on erilaisia ohjelmia tähän ja haluaisin viitata myös tähän projektiin Youth on the Move, nuoret liikkeellä, jossa pyritään yhdistämään erilaisia aloitteita niin, että voitaisiin parantaa nuorten työllisyyttä. Ja varmasti Kreikka tulee hyötymään myös tästä. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Crowley, eh, te saatte vastaukseen kysymyksenä kirjallisesti. Gallagher ei ole paikalla. Sitten herra Mitchellin kysymys numero 23. Vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevästä huippukokouksesta. Ja tämä onkin herra Piivalksille tämä kysymys rypäs. Ja sitten kun te voitte vastata, niin odotamme vastaustanne. You have the floor. Puhemies, arvoisat jäsenet, vain viisi vuotta on jäljellä, että pääsemme näihin vuosituhat tavoitteisiin ja komissio uskoo, että niihin voidaan vielä päästä. Kansainvälisen yhteisön kumppaneittemme keskuudessa on voimakasta poliittista sitoutumista kansainvälisessä politiikassa ja että otettaisiin oppia menneisyydestä ja ryhdyttäisiin konkreettisiin toimiin. Ja monet maat ovat edistyneet paljon matkallaan kohti näitä tavoitteita, mutta monilla mailla saattaa kuitenkin olla vielä vaikeuksiakin YK 2010 äh, syyskuun täysistunnossa. Meillä on edessämme haaste, mutta komissio ei pelkästään vain äh, pyri siihen, että 2000 vuoden tavoitteet vahvistettaisiin, vaan että todella saataisiin konkreettista aikaiseksi, ja joka sitten tasoittaisi tietä seuraavalle viidelle vuodelle ja äh, auttaisi meitä pääsemään noihin tavoitteisiin. Nuo vuosituhannen kehitystavoitteet ovat hyvin tärkeitä siltä osin, että jokaisella maalla on oma vastuunsa, mutta tietysti tarvitaan myöskin kansainvälistä tukea. Euroopan unioni on maailman suurin lahjoittaja ja sen on todella mm, oltava johtavassa asemassa. Useat komission ehdotukset ovat johtaneet siihen, että jäsenvaltiot ovat todella ryhtyneet rukkaamaan politiikkaansa aina vuoteen 2015 mennessä. Ja tällä tavalla meillä olisi yhteinen kanta tuossa huippukokouksessa ja sen jälkeenkin. Ja tällä tavalla voisimme myöskin tukea sitä, että vuoteen 2015 mennessä nämä tavoitteet täyttyisivät. YK on päätelmät kesäkuulta osoittavat, että myöskin uusissa jäsenvaltioissa on pyritty vuosittain tätä asiaa pohtimaan. Näiden toimien seuranta tapahtuu myöskin vuosittain komission toimesta ja syyskuun kokouksessa haluamme korostaa meidän sitoutumista sitoutumistamme ja erityisesti sitoutumistamme tähän 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta kehitysapuun. Thank you, Mr. Mitchell. You have the floor. Kiitoksia, herra Mitchell. Puhemies, kiitän komissaaria vastauksesta ei, näinä tiukkoina aikoina. Eikö komissiolla samaa mieltä kanssani siitä, että on välttämätöntä viestiä väestölle, kansalaiselle, että mikä on onnistunut tässä näissä vuosituhannen tavoitteissa. Ja oletteko samaa mieltä siitä, että kun BKT on nyt alenemassa, on välttämätöntä, että on myös maksut menevät alas, mutta se ei pitäisi mennä prosenttiosuuksina tästä BKT, BKTL suhteutettuna koska sehän on se kaksinkertaista rangaistusta. Tuottaako te tämän esille New Yorkissa, komissaari? Kyllä julkinen tuki on ehdottoman tärkeää, että viestintä ja, ja vastuullisuudet ovat tässä koko kehitysjärjestelmässä ovat keskeisiä tärkeitä. Kyllä komissio on useitakin projekteja, kuten myös e tämä Euroopan kehitysapujärjestelmä. Me tulemme panostamaan kaikki me tähän PKTL, niin kyllä PKTL alenee ja se on melkoinen määrä rahaa eräissä maissa, mutta edelleenkin että olemme 0,4 prosentin tasolla BKTstä. Meidän täytyy tehdä enemmän työtä, jotta se pääsisi BKTL 0,7 prosentin tasoon. Ja kyllä komissio painottaa sitä, että me emme, eh, että emme saa, emme saa alentaa näitä lukuja suhteellisesti eikä absoluuttisesti, koska me olemme sen alapuolella, jolle me olemme sitoutuneet. Ja meidän uskottavuutemme riippuu kovastikin siitä tasosta, miten me voimme sitoutua näihin tavoitteisiin ja toteuttaa ne osana virallista kehitysapua. Kiitoksia kovasti. Sitten herra on saapunut. Sopiiko komissaarille, että te vastasitte kysymykseen numero 22, joka koski tätä tulevaa EU-Afrikka-huippukokousta? Numero 22. Just a second. Uh. Poliittiset asiat, jotka otetaan esiin tulevassa EU-Afrikka-huippukokouksessa, niitä valmistellaan läheisessä yhteistyössä muiden eu toimielinten kanssa, jotka ovat tässä mukana. Lissabonin sopimuksen uusien suuntausten mukaisesti. Ja äh, se, sillä tulee olemaan äh, avainrooli, kun määritellään aiheita seuraavaan äh, huippukokoukseen. Komissio odottaa että tämä kolmas EU-Afrikka-huippukokous pidetään Libyassa marraskuun lopussa 2010 ja siellä tullaan määrittelemään konkreettisemmin poliittisen ja teknisen äh, yhteistyön äh, puitteet tulevina vuosina. Ja huippukokouksessa pitäisi myös sopia uuden yhteisen EU-Afrikka-strategian toimintasuunnitelman sisällöistä vuosiksi 2011-2013. Lissabonin huippukokous 2007, silloin puhuttiin nimenomaan siitä, että EUn ja Afrikan suhteita tavallaan nostettaisiin korkeammalle. Ja 2010 puhutaan toiminnasta ja konkreettisista tuloksista. Mitä tulee sisältöön tarkemmin, niin seuraavat asiat komissio haluaisi otettavan esiin. Ensinnäkin kasvu, työpaikkojen luku ja investointi, se on tärkeää sekä EUlle että Afrikalla. Ja että johtajat puhuisivat energia-alan, energiatehokkuuden, yksityissektorin kehittäminen, kaupan, mutta myös maatalouden ja elintarviketurvallisuuden aloista puhuttaisiin. Ilmastonmuutos luonnollisesti myös, samoin kuin monimuotoisuuden suojelu tärkeää on myös rauha ja turvallisuus ja siihen kuuluu myös äh, taistelu terrorismia, äh, merirosvoutta, kansainvälistä rikollisuutta vastaan. Ja se liittyy myös hallituksiin ja ihmisoikeuksiin. Komissio odottaa, äh, että useat johtajat molemmilta mantereilta osallistuvat tähän kokoukseen, että tämä johtaa konkreettisiin tuloksiin ja että sitä kautta tavallaan tavoitetaan kaikki Afrikassa ja Euroopassa kuten media ja muut osapuolet. Ja tässä hallitusten edustajilla on mahdollisuus jakaa ja mielipiteitänsä kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja äh, kansanedustajien kanssa. Että meillä on edustajia myös afrikkalaisista yliopistoista, tutkijoista, nuorisojärjestöistä, paikallisviranomaistoista. Kuten aikaisemmissakin huippukokouksissa. Tämä päättyy poliittisen päätöslauselman hyväksymiseen. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Herra Kälään, puoli minuuttia. Kiitän Kiitos. Uh, uh, kiitän teitä ja kiitän komissaria vastauksesta. Se on hyvin tärkeä huippukokouksesta. Se on hyvin tärkeä huippukokous ja, ja nämä asiat, joita käsitellään, ne varmasti keskittyvät kasvuun, työpaikkoihin, energiaan, ympäristöön, rauhaan ja turvallisuuteen, mutta on myös tärkeää nähdä, että, että saadaan konkreettisia toteutuskelpoisia tuloksia. Nyt on minulla tilaisuus tiedustella teiltä, komissaari, että, että te käyttäisitte omaa organisaatiotanne, jotta olisitte painetta kaikkiin Euroopan EUn jäsenmaihin että siellä tajutaan, miten tärkeä tämä valtameren takainen kehitysapu on. Että nyt on korkea, nyt taantuman aikana on hyvin helppo vähentää tuen tasoa, mutta sitä ei pitäisi tehdä, vaikka ajat ovat tiukkoina. Voisi sanoa lyhyesti. No, minun tehtäväni on rohkaista jäsenvaltioita tukemaan kehitysapua minä uskon tähän harjoitukseen. Me voimme olla ylpeitä siihen, että jos me kun me olemme kuitenkin suurin avustaja, että on paljon muutakin köyhyys ja epävakaus lisääntyisi, ellei me tukisi. Ja meidän kehitysapullamme on merkitystä, niin kuin tänään Malin presidentti totesi tässä täysistuntosalissa. Kiitoksia kovasti. Kuten sanoin tämän istunnon alussa, niin otamme vain kaksi kysymystä per, per osio näin ollen. Posselt ja Sarah Tahtva saavat vastauksessa kirjallisesti. Ja sitten on vuorossa kysymys äh, komissaari Hedegaardille. Ja ensimmäinen kysymys siinä onkin Orva Tikaun numero 26, mutta mahdollisimman, mahdollisimman lyhyesti. Ja kai, tämä koskee äh, Rova Hedegaard, olkaa hyvä. Thank you very much. In... Kiitos. 2007 ja varhaisessa vaiheessa 2006 ja varhaisessa vaiheessa 2007 komissio toteutti tällaisen vaikutusten arvioinnin vesivarantojen vähyydestä unionissa. Ja tämän arvioinnin perusteella komissio esitteli tällaisen alkupaketin, millä tavalla voitaisiin lisätä vesitehokkuutta ja vesivarantoja. Ja tämä tapahtui komission tiedonannossa, jossa käsiteltiin nimenomaan Euroopan unionin vesivarantojen vähyyttä. 2007 tämä julkaistiin. Seitsemän politiikkalinjausta eh, identifioitiin, jotta voitaisiin taistella eh, kuivuutta eh, vastaan. Ensinnäkin, että vesi hinnoiteltaisiin oikealla tavalla, allokoitaisiin vesi oikealla tavalla ja otettaisiin käyttöön myös riskiarviointi parannettaisiin vesiinfrastruktuurijärjestelmää, parannettaisiin teknologiaa ja käytäntöjä ja äh, parannettaisiin tällaista veden säästöjärjestelmää ja seitsemäs oli vielä sitten tietojen keruu. Ja jäsenvaltion antavan informaation perusteella komissio äh, laatii tällaisia vuosittaisia seurantaraportteja, joissa käydään lävitse nämä eri politiikan optiot unionissa. Komissio on toimeenpanut myös, ottanut käyttöön myös valkoisen kirjan. Ja sen lisäksi meille tulee myös tiedonanto vastaavista politiikan aloista seuraavana vuonna. Sen lisäksi komissio aikoo käynnistää 2012 Euroopan vesistön sinisen kirjan, jossa äh, käsitellään sitä, millä tavalla vesidirektiivi on vaikuttanut. Samalla tarkistellaan tätä vesivarantojen vähyysasiakirjaa äh, ja sitä, millä tavalla ilmastonmuutos vaikuttaa veden, äh, vesivarantoihin. Komissio käynnistää erilaisia toimia, muun muassa pilottiprojekteja Euroopassa ja sen lisäksi käynnistetään myös tällainen arviointi, tutkimus siitä, miten vesivarannot ja ilmastonmuutos kulkevat yhdessä käsi kädessä. Ja tässä on kysymys äh, sektoraalisen politiikan toimenpiteet, kuten esimerkiksi maatalouspolitiikka yhteisen YMPn äh, puitteissa. Ja luonnollisesti toimitaan myös kohesiopolitiikan pohjalta. Kiitoksia. Turva Tiko, puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Äh, Rova komissaari, taistelu ilmastonmuutosta vastaan on yksi Euroopan unionin prioriteetti ja ilmastonmuutoksen vaikutus voi yhä näkyvämpi. Ja siitä syystä haluaisin kysyä seuraavaa. Mitä komissio tekee, jotta Euroopan unionin budjetissa he näkisi tämä priorisointi? Ja miten te aiotte käyttää tätä uutta rahoituskehitystä näiden tavoitteiden toteutumiseksi. Kiitos. Kiitos, komissaari. Uh, Kiitos yksi niistä ajatuksista, mitä meillä oli, ja kuten minä jo äh, mainitsin sen vuosi sitten tammikuussa, oli, että me yritämme saada aikaan uudet rahoitusnäkymät, joissa meillä on järjestelmä, jossa olisi tällainen ilmastonmuutosarviointi äh, hyväksyntä eri projekteille. Eli jos on kysymyksessä joku infrastruktuuriprojekti, suuri, valtava rakennusprojekti, eh, niin eh, eikö silloin olisi hyvä, että jo rakennus- ja käynnistysvaiheessa me huomioimme sen tiedon pohjalta, mitä meillä on, millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan esimerkiksi vesistöihin, millä tavalla tämä tulee vaikuttamaan ilmastonmuutokseen. Eli toisin sanoen tämä on yksi meidän prioriteettejamme. Eli katsoa etukäteen, voisimmeko me saada tällaisen ilmastohyväksynnän niille tavoille, millä me käytämme näitä rahoja. Niin, että me voisimme tukea taloudellisesti sellaisia projekteja, jotka kun ne hyväksytään EU-ssa ja niitä tuetaan, että me silloin jo tiedämme, että kaikki se tieto, mitä meillä on toimeenpanosta tällä kyseisellä alueella, on otettu huomioon. Tämä on vain yksi esimerkki. Right. No niin, sitten on vuorossa 27-28 kysymykset herra Florensilta ja herra Rodriguez, Rodriguezilta, eh, komissaari. You, I think here we've, uh... Kiitos. Yritän nyt vastata samalla kahteen kysymykseen, koska kysymys on Kankun strategiasta ja varmasti tiedättekin, että EUn tavoitteet ilmastonmuutoksen suhteen ovat kattavia ja sitovia ja meidän on tarkoitus pysäyttää lämpeneminen kahteen asteeseen. Meidän oli tarkoitus päästä jo Kööpenhaminassa. Tähän edelleen pyrimme tähän. EU on valmis sopimukseen Kankunin, sopimu- Kankunin konferenssissa äh, marras-joulukuussa. Ja, mutta meidän on tunnustettava myöskin se, että jälleen kerran muut eh, lipeävät riveistä. Sanoin tuossa jo viime viikolla, että äh, näin todennäköisesti tulee tapahtumaan. Ja senpä takia meidän täytyy olla realisteja ja ajatella, että askel, askeleilta lähestymistapa, jota komissio on ehdottanut jo maaliskuussa, on saanut ainakin paljon tukea kansainvälisesti ja tätä varmasti nyt sitten toteutamme ja suuri kysymys onkin sitten se, että mitä tämä sitten tarkoittaa Cancunissa, minkä tyyppistä pakettia voidaan sieltä odottaa. Meidän pitäisi pyrkiä tähän arkkitehtuurin kysymysten ratkailemiseen ja pyrkiä pääsemään tiettyyn päätöspakettiin. Ja tällä tavalla tämä Kankunin paketti voisi olla sitten seurattava asia. Ja sitten uudet Kööpenhaminassa sovitut uudet asiat ja sitten tietysti niiden pitäisi heijastua Kankunin keskusteluihin ja päätöksiin. Ja tämä on hyvin olennaista myöskin siltä osin, että olemme edistyneet huomattavasti, ähm, mitä tulee päästörajoitusten mittaamiseen ja vähentämiseen ja myöskin sitten rahoituspuoleen, äh, samoin metsien metsäkato ja äh, metsien häviäminen ja siihen liittyvät päästöt, kuten Kööpenhaminassa nähtiin, niin tämä pitäisi olla myöskin sellainen seikka, jossa meidän pitäisi päästä pakettiin Kankunissa. Kööpenhaminassa olimme aivan hilkulla ja nyt uskon, että meidän pitäisi tehdä metsien osalta, metsien osalta hyvin kunnianhimoinen päätös. Ja sama pätee myöskin äh, sopeutumiseen ja myöskin teknologiseen yhteistyöhön. Olemme pyrkineet sellaiseen strategian, jossa äh, toivon mukaan saamme tämän päätöksen aikaiseksi Kankunissa. Ja äh, edistymme varmasti myöskin tuossa rahoitusarkkitehtuurissa Tietysti aina kun kysymys on rahoituksesta, niin ratkaiseva kysymys Kankunissa on se, josko muu maailma nyt näkee sen, että myöskin kehittyvät maat lähtevät mukaan Kööpenhaminan puitteissa ja myöskin pitemmällä aikavälillä pitäisi vielä miettiä tätä ilmastorahastoa esimerkiksi. Ja toivon mukaan saadaan myöskin päätöksiä uudista, uudista hiilimarkkinamekanismeista ja että päästökauppaa varten saadaan tällainen uusi hiilimarkkinamekanismi. Ja meidän toivelistallamme on myöskin sitten se, että edistyttäisiin, mitä tulee ilmailu- ja meriliikenteen päästöihin. Lisäksi myöskin toivon mukaan voimme ankkuroida ilmastonmuuton lieventämissä pyrkimykset lisäkeskusteluihin ja kantojen vahvistamiseen. Tällainen tulos Kankunissa todella äh, johtaisi meidät kansainväliseen tehtäväpohjaiseen puitteistoon, ja jos voimme saada sopimuksen aikaiseksi äh, sisällöstä, niin kenties sitten ensi vuonna päästään sopimukseen näistä äh, juridisista seikoista. Mutta kuitenkin on oltava selvillä, että Kankunin tulokset on saatava tasapainoiseksi, ja tämä tarkoittaa sitä, että Kioton pöytäkirja nykyisessä rakenteessaan ei voi yksin johtaa meitä alle kahden asteen tavoitteeseen. Meidän näkemyksemme on selvä, olemme avoimia toiseen sitoumusjaksoon, mutta on tehtävä selväksi kaikille, että itsessään tämä ei vielä muuta paljoakaan. Meidän on saatava tiettyjä ehtoja, jotka kiinnitetään tähän, tai sitten meidän on vaikeampi painostaa muita tekemään sitoumuksia tulevaisuudessakaan. Ja meidän on myöskin nähtävä mm, kehitysmailta tiettyjä sitoumuksia, kehittyneet maat tiettyjä sitoumuksia, erityisesti tarkoitan tässä Yhdysvaltoja, ja myöskin kasvavien talouksien, kuten vaikkapa Kiinan liikehtimistä toivotaan. Ja meidän täytyy todella saada nämä asiat reilaan ennen kuin lähdetään toista sitoumusjaksoa kaavailemaan. Tässä on olemassa tiettyjä heikkouksia tässä Kioton pöytäkirjassa, jotka todella vievät pohjaa siltä ja sen äh, ympäristölliseltä integriteetiltä ja erityisesti äh, mitä äh, tulee ähm, kehittyneiden maiden metsätalouteen ja myöskin ähm, AAU-hun. Vain tällä tavalla voimme kenties päästä tuohon alle kahden asteen tavoitteeseen ja tämä meidän sääntökirjamme kuten sitä kutsumme, on sellainen, että Kioton säännöt kieltävät sen, että voisimme rohkaista esimerkiksi ilmailusektoria. Se estää meitä tekemästä uusia mekanismeja ja myöskin sitä, että tätä kauppajärjestelmää modernisoitiin. Nämä esteet on tulevaisuuden paketissa saatava muutetuiksi ja ilman tätä emme toisen sopimusjaksoon lähdekään. Tämä on tehtävä selväksi. Tässä yhteydessä on sanottava, että tarvitsemme, että meillä on valtava epätasapaino näissä neuvotteluissa. Neuvottelut Kioton jatkosta ovat paljon edistyneempiä kuin neuvottelut uusista toimista Yhdysvaltojen ja kasvavien osalta. Ja me tarvitsemme todella lisää edistystä, jos kankunissa edistytään ja me tarvitsemme todellista edistystä. Hyvin tärkeä osuus EUlla Cancunissa on se, että näytämme hyvää esimerkkiä ja me olemme todella ympäristöllisesti ilmastokysymyksissä maailman johtaja ja mm, meillä on hyvin tärkeitä lakiin kirjoitettuja tavoitteita ja Öö, niihin varmasti pääsemmekin, jos olosuhteet ovat oikeat. Ja tällä tavalla meidän täytyy myöskin osoittaa, että rahoituksellisesti olemme vakavissa niin, että me emme ole mikään ongelma. Tässä on ihan lopuksi vielä öö, sokerina pohjalla, miltä tätä on pyydetty. Me öö, olemme hyvin aktiivisesti pyrkineet lopaamaan muita maita ja komissio on myöskin käyttänyt jäsenvaltioiden diplomaattipalveluita, että saataisiin käynnistyä tällainen todellinen äh, EUn äh, vihreä diplomaattiverkosto, jotta tällä tavalla heräteltäisiin äh, kolmansia maita ja poliittisia päätöksentekijöitä kallistamaan korvamme meidän näkemyksellemme ja että tällä tavalla saataisiin myöskin eri valtuuskuntien ja verkostojen kautta tätä viestiä eteenpäin. Ja toivon mukaan voimme tehdä myöskin yhteistyötä parlamentin kanssa tässä tärkeässä tehtävässä. Itse asiassa minulla oli hyvin hedelmäinen keskustelu äh, äh, valtuuskuntien puheenjohtajien kanssa ja uskon, että parlamentilla on todella valtavan hieno mahdollisuus myöskin tässä nyt eri parlamentaarikkojen äh, kautta tätä viestiä viedä eteenpäin ja yhteiskoilla uskon, että pääsemme myöskin vahvempaan asemaan. Kiitoksia. No, tämä oli kovin pitkä ja yksityiskohtainen vastaus. Tässä on kaksi lisäkysymystä ja sitten komissaarilta lyhyt vastaus ja minä aion lopettaa kello 20.30 ja sitten muut saavat vastaukset kirjallisesti. Ensin Florence Rodriguez, puoli minuuttia. Niin, rouva komissaari, kiitoksia että tästä diplomaattista vastausta todellakin. Me valmistelemme Kankunin päätöslauselmaa siinä tietenkin äh, loppuvaiheessa, kun jossakin vaiheessa pääsemme äh, tekojen tasolle meidän täytyy sanoa, että mitä me haluamme. Tässä sanotaan, että 20 prosenttia on tarjottu. Jos luvut pitävät paikkansa, sitten voidaan tarjota 30 prosenttia. Mitä tämä tarkoittaa, että jos äh, nämä luvut pitävät kutinsa? Voitteko selvittää, onko tämä todellakin koko komission tahto? Kiitos. Herra Rodriguez, 30 minuuttia, ei kun sekuntia. Si la concreción, eh, decía gracias, señor presidente jos tästä nyt voidaan sitten päätellä, että olemme maailman johtavassa asemassa äh, ja että äh, voimme tällä tavalla herätellä muitakin, niin uskon, että tällä tavalla ainoa kanta, joka meillä voi olla, on se, että 27 maan voimin viemme tätä Kopenhaminan kantaa eteenpäin. Ja ihan samalla tavalla kuin tuossa, kun kollegat sanovat, niin minullakin on epäilyksiä asian suhteen. Possible. Kiitoksia. Komissaari, kaksi minuuttia mielellään. Possible if you ask me. Kyllä, se on mahdollista, jos te pyydätte. Jos olosuhteet ovat oikeat, niin minä sanoin, ja minä uskon, että se, mikä tällä hetkellä on kovin tärkeää, on se, että Euroopan unionin jäsenvaltiot äh, lukevat nyt äh, tämän äh, meidän tiedonantomme, jonka me lähetimme toukokuussa. Olen iloinen siitä, että Ranskan, Saksan ja britti ympäristöministerit puhuvat tästä niin selkeästi heinäkuun puolivälissä. Ja toivon mukaan muutkin jäsenvaltiot lähtevät samoille linjoille. Minä uskon, että ihmiset ovat nyt kyllästyneitä eh, vääntämään kättä. Tässä ei ole kysymys ainoastaan kansainvälisistä neuvotteluista, vaan myös siitä, mikä eh, palvelee Euroopan etuja. Ja sen vuoksi me jatkamme näitä keskusteluja myös Belgian eh, puheenjohtajakauden kanssa. Ja luonnollisesti on hyvin tärkeää se, minkälainen viesti meille tulee parlamentilta. Joten teillä on tässä aika monen vaikutus. Ja edustaja Rodriguezille olen hyvin samaa mieltä siitä, että täytyy puhua yhdellä äänellä. Ja kuten sanoin, niin eihän se nyt tarkoita sitä, että siellä voi olla vain yksi ääni, joka on se ääni, vaan tärkeää on se, että koska tahansa eri osapuolet maailmassa kuuntelevat, mitä Euroopan edustajat heille sanovat, niin he voivat olla varmoja siitä, että viesti on samankaltainen aina – sama suuntaviivat. Ja se on tärkeää. Ja sen vuoksi me työskentelemme myös yhteistyössä Belgian puheenjohtajamaan kanssa niin, että me muotoilemme nämä mandaatit niin, koska ei voi olla niin, että me näytämme muualle maailmalle kuka tekee mitä. Meillä täytyy olla joustavammat äh, mandaatit ja meidän täytyy voida olla varmoja siitä, että meillä äh, on sitten tiettyä tällaista äh, samaa lähtökohtaa neuvotteluissa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, komissaari, kollegat. Nyt muut vastaukset tulevat sitten kirjallisina. Ja nyt keskeytän istunnon ja tulkitkin ehtivät käydä syömässä ennen kuin tulevat tänne uudestaan kello yhdeksän. Kiitoksia kuulemiin.